Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Äh, edustaja Munkinen, haluatko sanoa jotain? Thank you. I need to... Kiitos. Minun täytyy sanoa nyt jotakin ja pyytäisin teitä nyt kuuntelemaan ja olemaan hiljaa. On niin, että monet meistä heräävät ajoissa aamulla – ja tulemme tänne viittä minuuttia ennen kuin äänestysten pitäisi alkaa. Olemme täällä valmiina. Ja kun sitten viisi minuuttia äänestysten oletetun ala, alun jälkeen vasta puheenjohtaja saapuu paikalle syömään ja ihmiset kävelevät tänne pikkuhiljaa, niin tämä on kyllä aika epäkohteliasta ja epäkunnioittavaa niitä kohtaan, jotka tulevat ajoissa – tässä esityslistassa sanotaan, että kokous alkaa yhdeksältä ja äänestykset alkavat silloin. On epäkunnioittavaa tulla 10 minuuttia myöhässä. Monsieur Lundgren, je... Edustaja Lundgren, minä kyllä kiinnitän huomiota tähän, mitä sanotte. Ja tästä syystä me aloitammekin välittömästi. No niin, puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä. Kerron teille, että koordinaattoreiden päätökset 20. kesäkuuta. Tästä teille on jaettu kopio, jos ei ole vastustusta. 12.30 asti, niin tämä hyväksytään. Ennen kuin aloitamme äänestykset, meillä on viesti tulkeilta. Tulkit te voitte nyt tämän viestin meille välittää. Olkaa hyvä, annan teille puheenvuoron. Merci beaucoup les interprètes. Donc vous l'avez bien entendu. Kiitos paljon tulkeille. Nyt kuulemme heitä ja kunnioittaksemme tulkkien työtä. Tul- tulkkausta ei siis ole enää 12.30 jälkeen. Kiitokset teille. Ja nyt sitten siirrymme äänestämään. Tiedätte, tässä siirrettiin mm, toinen äänestys myöhäisemmäksi ja tässä on nyt sitten edustaja Uljeniin Mietintö Eurooppa liikkeelle tulevaisuuden liikkuvuutta EU-ssa koskeva ohjelma. Ja aloitamme välittömästi. Aivan aluksi tarkistamme sen, että täällä on riittävästi jäseniä läsnä. Koneäänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oikein hyvä riittävästi sosiaalista ja kansanpuolueita, riittävästi muitakin paikalla. No niin. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26. Anteeksi, kompromissi kaksi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kompromissi 5, anteeksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä ei ollut selvä. Varmistetaan tämä, eli tarkistus 40, koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä lienee hylätty, mutta varmistetaan. 43 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty. Tarkistus 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatte tarkistaa? No niin. Äänestämme tarkistuksesta 50. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hylätty. No niin hyvä, että tässä nyt on herätty tänä aamuna. Tarkistus 50 on hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Tarkistetaan 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puoli, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Envi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta. 87 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 111. Anteeksi. 111 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 132 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvä. Tarkistetaan tarkistus 132. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 133 puolesta. 133, edustaja Van de Kamp puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 138 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Mietinnön loppuäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty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 Ismail, sinäkö sitä nyt sitten esittelet? Allez, nous allons reprendre nos travaux. No niin, nyt sitten jatkamme. Ja nyt sitten kuulemme komission esitystä Euroopan työvaran viranomaisen perustamisesta. Tietänette, että unionin tilasta pitämässään puheessa vuonna 2017 komission puheenjohtaja Juncker ehdotti, Euroopan työviranomaisen perustamista. Näin voitaisiin parantaa unionin sääntöjen soveltamista työ lainsäädännössä ja sosiaaliasioissa. Ja komissio on keväällä 2018 esittänyt lainsäädäntöpakettiinsa ja tämä työviranomainen olisi merkittävällä paikalla erinäisten sääntöjen soveltamisessa erityisesti liikenne- alalla. Tämä tarkoittaa muun muassa kuljettajien lähettämistä, ajoaikaa, työaikaa, kavotaasliikennettä ja myös näiden mm, postilaatikkofirmojen yritysten torjuntaa. Ja mehän olemme äskettäin äänestäneetkin vastaavasta paketista ja näin me nyt sitten saamme meidän valiokunnassamme asiaa käsitellä ja myös työllisyysvaliokunta tätä käsittelee. Se on vastuuvaliokuntana tässä. Ja nyt sitten saamme kuulla komission esityksen asiasta ja komissiota edustaa täällä herra Liesua. Hyvää huomenta päivää teille vain. Eli olkapa hyvä, 10 minuuttia saatte aikaa. Voitte selostaa meille nyt sitten tätä asiaa, mitä tässä komission esityksessä oikeastaan ajetaankaan takaa ja sitten lähdemme eteenpäin. Hyvä herra Liesua, olkaapa hyvä. Merci madame la présidente. Bonjour à tous. It is my pleasure this Kiitos. to the main line of Kiitoksia. Tänä aamuna on ilo saada kertoa täällä peruslinjauksista, mitä tulee Euroopan työviranomaisen perustamiseen. Täytyy muistaa, että tämä ehdotus on osa laajempaa poliittista kontekstia, jolla viedään eteenpäin entistä oikeudenmukaisempia sisämarkkinoita, jossa huolehditaan kansalaisista ja erityisesti työntekijöistä. Ja komissio on tehnyt useita ehdotuksia näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tässä esimerkiksi tarkastetaan uudelleen lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, joka hiljattain hyväksyttiin ja sitten katsotaan sosiaaliturvan koordinointisääntöjä. Täytyy muistaa, että marraskuussa 2017 hyväksyttiin eurooppalainen sosiaalisten oikeuksien pilari. Siinä löydän lukkoon perusoikeudet työntekijöille ja periaatteet toimiville työmarkkinoille. Sitten on mainittava ensimmäinen liikkuvuuspaketti. Se on teettänyt paljon työtä. Ja jos tästä nyt yhdellä sanalla jotakin sanoisin, sanoisin enforcement, täytäntöönpano. Sitten maaliskuussa 2018 saatiin oikeudenmukaisuus, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paketti. Tämä on operatiivinen väline, jolla täytäntöönpanoa voidaan parantaa. En lähde nyt käsittelemään liian paljon lukuja, tuskinpa teitä täytyy vakuuttaa siitä, että rajat ylittävä työntekijöiden liikkuvuus on tärkeää. Se on lisääntynyt ja vuonna 2017 yli 17 miljoonaa ihmistä EU:ssa asui tai teki työtä muussa kuin omassa lähtömaassaan tai kotimaassaan. Ja työntekijöiden lähettäminen on lisääntynyt vuoden 2010 jälkeen yli 60 prosenttia. Meillä on nyt siis lainsäädäntöehdotus, jolla luotaisiin Euroopan työviranomainen. Kyseessä on erillisvirasto. Jos katsotaan perustamisasetusta, siinä noudatetaan perusperiaatetta, josta kolme toimielintä on sopinut vuonna 2012. On mielenkiintoista katsoa ehdotuksen oikeusperustaa. Siinä on eri artikloja, kuten 45, 46, 62, 53. Tässä viitataan sosiaaliturvaan ja työntekijöiden liikkuvuuteen. Sitten 91 joka koske, artikla, joka koskee um, liikennepolitiikkaa EU-ssa. No ehkä sanotte, että jos katsomme ykkösartiklaa, siinä ei puhuta liikenteestä, vaan tässä puhutaan yleisesti soveltamisalasta, sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimisesta. Ja kyllä, on totta, että emme halua tähän perustamisasetukseen mitään kaiken kattavia valmiita luetteloita, vai tarvitaan mahdollisuutta mukauttaa tätä. Jos katsotaan sitten johdantosan kappaletta kahdeksan, siinä selkeästi viitataan liikenteeseen, eikä tämäkään ole vielä mikään suljettu luettelo. TEN 71 tässä mainitaan ja Lex Specialis, joka koskee työntekijöiden lähettämistä. Ja kun, kun kerron viranomaisen tehtävistä voin sanoa, että tiedon saaminen on erittäin tärkeää ja hyvästä täytäntöpanosta täytyy varmistaa se, että työntekijöillä ja työnantajilla on selkeä käsitys siitä, mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat. Toiseksi tavoitteena on yhteistyön tehostaminen. Sekin liittyy tähän ensimmäiseen liikkumu, liikkuvis, liikkumispakettiin. Halutaan jouhevoittaa toimintaa jäsenvaltioiden välillä. No mitä tämä voisi sitten merkitä liikennealalla? No, tätä ennen kuitenkin pari alustavaa kommenttia. Ensinnäkin viranomaisen ei ole tarkoitus ottaa hoitaakseen kansallisten toimenpanoviranomaisten tehtäviä, vaan jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa täytäntöönpano nyt ja tulevaisuudessa ja viranomainen täydentää jäsenvaltioiden toimia. Ja toinen alustava huomentti, tähän kenties liittyy kritiikkiä teiltä. Tähän, tässä on puhuttu tietystä pakottavasta toiminnasta, mutta komissio ei usko, että se, että pakotetaan tekemään yhteistyötä, toisi mukanaan hyviä tuloksia tai lisäarvoa. Sitten tehtävistä, joita viranomaisella voisi olla. Ensinnäkin tiedon tarjoaminen. Mitä tämä voisi tieliikennekuljetusten osalta merkitä? Tässä ELA voisi kerätä tieliikenteeseen liittyviä tietoja ja voisi tarjota tällaisen äh, yhtenäisen yksittäisen digitaalisen portin ja laatia suuntaviivoja. Työviranomainen voisi myös laatia yhden yksittäisen toimipisteen, jonka kautta voitaisiin auttaa tämän alan toimijoita. ELA voisi myös tarjota apua kansallisille viranomaisille ja tieliikenteessä tämä merkitsisi kenties sitä, että annettaisiin ja jaettaisiin viraston kautta dataa ja kokemuksia – Kuten tiedätte, digitalisaatiokin on hyvin tärkeää myös täytäntöönpanon näkökulmasta ja tässä ELA voisi käyttää sähtö, sähköistä tietokantaa tiedon vaihtamiseen. Sitten kolmas tehtävä, joka sekin on tärkeä tieliikenteen kannalta, eli tällainen rajat ylittävien yhteisten tarkastusten mahdollisuus. Jäsenvaltioilla olisi velvoite järjestää ainakin kuusi tarkastusta, mutta tietäkää se, että ainoastaan puolet jäsenvaltioista pääsee tähän tavoitteeseen ja työviranomainen voisi auttaa näiden tarkastusten toteuttamisessa. Sitten riskien arviointi. Se on perusvelvollisuus, joka virastoilla on tilanne tieliikenteen lainsäädännössä on hyvin monimutkainen ja usein jäsenvaltiot tulkitsevat sääntöjä eri tavoin, joten eurooppalainen työviranomainen voisi auttaa sitä, että EU-lainsäädäntöä ymmärretään samalla tavoin. Sitten viranomaisten kapasiteetin parantaminen kansallisesti, jos muistatte tässäkin liikkumispakettiin tekstiä Tässä varmasti työviranomainen voisi auttaa lain täytäntöönpanijoita esimerkiksi koulutuksen muodossa. Ja jos syntyy konflikteja, tässäkin työviranomainen voisi auttaa. Ja samoin tehtävä seitsemän autetaan selviämään kriiseistä. Sitten, mitkä ovat viranomaisen resurssit komission ehdotuksessa? Meistä Työntekijöitä pitäisi olla 144. Tähän kuuluisivat myös jäsenvaltioiden lähettävät työntekijät budjetti olisi 51 miljoonaa euroa. josta osa tulisi viraston perustamisen jälkeen. Olemme varsin optimistisia viraston perustamisen suhteen. Katsomme tässä vuotta 2019 ja voisimme kenties toimia varsin nopeasti ottaessamme tämän viraston käyttöön. Sitten komissiolle on hyvin tärkeää, että sidosryhmät saadaan tiivisti mukaan toimintaan. Myös tieliikenne alalta. Myös työmarkkinaosapuolet pitäisi saada mukaan. Ja meillä olisi tällainen kuuden osa, edustajan ryhmä, kolme tulisi äh, työmarkkinaosapuolten piiristä, kaksi komissiosta ja niin edelleen. Tässä sitten esitykseni viimeinen kalvo, missä mennään nyt. Kuten alustukseni alussa totesin, Komissio on tehnyt ehdotuksensa 13. maaliskuuta tänä vuonna. Tänään pidetään EPSCO-neuvosto ja Bulgaria puheenjohtajavaltiona on valmistellut edistymiskertomuksen, josta ministerit keskustelevat. Ja parlamentin puolella, kuten tiedätte, työtä jo tehdään ja työllisyysvaliokunta on vastuuvaliokunta ja Lenars on esittelijä ja siellä Äänestys on tulossa syksyllä, todennäköisesti lokakuussa, niin että sitten täysistunnossa asiasta voitaisiin äänestää vielä tämän vuoden puolella. Komissio pyrkii siihen, että tämä paketti saataisiin hyväksyttyä vielä tällä parlamentin vaalikaudella, kuten kerroin teille. Tälle tarkoitettu budjetti on varattu vuodelle 2019, eli me olemme valmiita aloittamaan valmistelut jo nyt. Joten kaiken kaikkiaan kaikki riippuu nyt siitä, kuinka korkea tavoitetaso Itävallalla on, jotta päästäisiin yleisnäkemykseen. On jo olemassa neuvoantava ryhmä. Kehdotuksestahan neuvottelevat parlamentti ja neuvosto, eli ei tämä neuvontava ryhmä, mutta sen tavoitteena on valmistella kaikkia operatiivisia ja muita käytännön asioita, jotta työviranomainen saataisiin perustettua. Tässä olivat tärkeimmät kohdat ehdotuksesta ja totta kai mielelläni kuuntelen, mitä teillä on sydämellänne ja vastaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Kiitos tästä, hyvää liisua. Ja nyt sitten keskustelu alkaa. Ismail Ertuk, joka on täällä nyt sitten esittelijämme tilalla. Olkaa hyvä. Thank you very much. Hyvää huomenta, oikein paljon kiitoksia esittelijä kollega Michael Detien, mutta hän ei nyt tänään päässyt paikalle tänne, joten minä esittelen tämän nyt hänen puolestaan. Ensinnäkin oikein paljon kiitoksia komission edustajalle. Arvoisat kollegat, ensinnäkin herra Detin haluaa kuitenkin tässä pyytää anteeksi, että hän ei henkilökohtaisesti nyt voi täällä esittäytyä tai esitellä tätä mietintöä täällä. Hän puhuu tällä hetkellä sosiaalista Euroopasta toisessa konferenssissa, mutta sielläkin on periaatteessa kyse äh, Euroopan työviranomaisen perustamisesta ja sosiaalista Euroopasta. Miten Euroopan sisämarkkinat, mikä on suurin menestystekijä Euroopassa, miten siitä saadaan tulevaisuudessa oikeudenmukaisempi työntekijälle? Komission puheenjohtaja Juncker äh, mainitsi äh, viime syyskuun unionin tila puheessaan hän teki, tai vertasi sitä, miksi on olemassa pankkivalvontaviranomainen pankki standardien valvo, valvomiseksi, mutta ei yhteistä työviranomaista, joka pitäisi tai valvoisi oikeudenmukaisuutta sisämarkkinoilla. DETin on iloinen siitä, että TRAN-valiokunnalla on nyt yhdessä meidän kollegoiden työllisyysvaliokunnasta kanssa ottamaan tämän asian esille. Keskustelut liittyen liikkuvuuspakettiin tehtiin, ovat jo osoittaneet, että on olemassa eri näkemyksiä siitä, miten nyt sitten voidaan parantaa työolosuhteita Äh, rekkakuskien osalta Eurooppa voi tehdä hienoa lainsäädäntöä, mutta totta kai meidän täytyy pitää kiinni siitä, että lainsäädäntö voidaan panna toimeen. Ja jos näin ei ole, niin lait eivät tuo meille toivottua uudistusta. Tästä syystä nyt sitten työviranomainen tarkoitus perustaa ja herra Detin on iloinen siitä, että liikennepoliittisesta näkökulmasta nyt tarkastelemme tätä ja pyrimme itse vaikuttamaan asiaan. Työvalvonta teillä niihin liittyy erilaisia vaatimuksia kuin työvalvontaan, työtarkastuksiin, esimerkiksi rakennustyömailla. Ja missä on rajat ylittävää toimintaa, niin siellä tarvitaan myöskin rajat ylittävää valvontaa. Nyt tilanne on se, että kansalaiset, kansalaisenvalvojen kädet ovat sidotut. Jos yrityksellä on kotipaikka toisessa EU-maassa, pöytälaatikko yritysten kautta pyritään pyritään tätä valvontaa kiertämään ja valvonta- ja sanktiomekanismit ja välineet ovat sellaisia, että ne eivät toimi. Joten tässä tehtävänä täytyy olla saada aikaiseksi yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja myöskin luoda kontaktipisteitä kaikille osallisille. Täytyy myöskin varmistaa, että rekakuskit ovat tietoisia oikeuksistaan ja työmarkkinaosapuolet on konfliktitilanteissa otettu mukaan. Ongelmat liittyen työolosuhteisiin rekkakuskien osalta ovat moninaiset ja tässä nyt Euroopan työviranomaisella on tiettyjä tehtäviä. Suuri tehtävä tulee olemaan se, että saadaan hyvä tasapaino ja että kansallisten viranomaisten työtä ja sitä kyseenalaiseksi, mutta että voidaan kuitenkin taata parempaa yhteistyötä ja että Tranin kanta otetaan Empl-mietinnössä huomioon, niin herra Detien pitää aikataulua hyvänä 6. syyskuuta on tarkoitus lausunto esittää valiokunnassa ja tarkistusten jättämisen määräaika on 12.9. ja äänestys Tranissa tapahtuu lokakuun 9. Herra Detien haluaa vielä kerran kiittää MOVE-pääosaston edustajia ja todellakin toivon, että kaikki ovat mukana tässä työssä, jotta saadaan aikaiseksi hyvä Euroopan työviranomainen. Kiitokset tästä ja seuraava, olkaapa Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämän viraston lyhenne Ella on oikein mukava, koska se on oma etunimenikin. Ja näin koskaan varmastikaan ei tällä virastolla varsinaisesti vastusteta ketään. Täällä edistetään vapaata liikkuvuutta ja e- eurooppalaisia arvoja ja niin poispäin. Minä kyllä pidän merkittävänä tällaisen viraston luomista. Kyse on myös poliittisesta päätöksestä. Komission esittämät tavoitteet, tietoihin pääsy, koulutus, portaalit, neuvon, neuvoantavat elimet, kansallisten viranomaisten kuuleminen ja niin poispäin ovat tietysti merkittäviä asioita kaikki. Ja tässä kyse on siis elinkeinoharjoittajista, mutta myös valvonnan edustajista. Eli täytyy pystyä takaamaan se, että unionilainsäädäntöä noudatetaan sitä, mikä on hyväksyttävissä ja mikä puolestaan ei, jotta ei sitten lakia käytetä väärin ja jätetä sakkoja maksamatta. Tällä tavalla mielestäni viraston työ sitten etenee. Enkä ryhdy toistamaan sitä, mitä jo onkin kuultu, mutta esittäisin kysymyksen. Ette liene pelkäävän sitä, että tässä taas sitten tehtäisiin muiden virastojen töitä, eikä myöskään sotkeuduta liikaa kansallisten viranomaisten toimiin. Voisiko komissio myös sanoa, mihin paikkaan tämä virasto sijoittuu? Oletteko valinnut maan vai voivatko sitten maat tässä ikään kuin asettua ehdolle? Me odottelemme tietenkin nyt tätä varsinaista tekstiä ja haluamme sitten nähdä, mitä tässä lopulta on tekstin sisällössä ja varmasti teemme siihen muutamia tarkistuksiakin, mutta toivomme, että se palvelisi sitten työntekijöitä ja työnantajia tietenkin ja unionilainsäädäntöä. Kiitos ja seuraavaksi vielä sieltä keskeltä. Kiitos puheenjohtaja Zlotowski. Kiitos. Niin, itse suhtaudun hieman skeptisemmin tähän asiaan kuin edelliset puhujat. Ymmärtääkseni kyseessä on jonkinlainen työvoimapoliisi. Jos jäsenvaltiot lähtevät tätä täytäntöön panemaan, niin mihin sitten tarvitaan jälleen uusi erillisvirasto, viranomainen, joka sekin täytäntöön panee EUn lainsäädäntöä. Olemme jo keskustelleet tästä viranomaisesta – kun puhuttiin tietyistä muista asiakokonaisuuksista. Ja olemme maininneet työviranomaisen aiemmin. Vielä tätä ei ole olemassa ja toivottavasti ei tulekaan. Me emme näe mitään perusteita tällaiselle uudelle työviranomaiselle, kun katsotaan asiaa toisiaisuusperiaatteen näkökulmasta. Liikenne asiat ovat sellaisia, että niistä yleensä huolehditaan jäsenvaltioissa ja ne tekevät keskenään jo yhteistyötä ja komission edustajakin tämän puheessaan mainitsi. Ei ole minkäänlaista tarvetta, että työviranomainen käynnistäisi tällaisen työn, koska näin on jo tehty. Me teemme työtarkastuksia myös kansallisella tasolla. Emme halua näistä luopua, emmekä halua antaa toimivaltuuksia tässä asiassa eurooppalaiselle viranomaiselle. Tämä toisi mukana myös valtavia hallinnollisia kustannuksia jäsenvaltioille. Uuden viranomaisen tehtävien soveltamisala ei ole selkeä ja tässä on mahdollisuus laajentaa sen toimivaltuuksia tiettyjen arvioiden jälkeen, eikä ole epäilystäkään siitä, että etteikö viranomainen pyrkisi haalimaan itselleen entistä enemmän toimivaltaa. Näinhän on aina. Tässä ei pitäisi puuttua sellaisiin asioihin, jotka eivät sen toimivaltuuksiin kuulu, esimerkiksi korvauksiin. Joten yhteenvetona komission ehdotuksesta sanoisin, että tässä pitää tai yritetään nyt puuttua byrokratiaan, jota sen omat direktiivit ovat saaneet aikaiseksi. Pyritään luomaan uusi elin, jolla puretaan ongelmia, joita komissio itse on aiheuttanut. Eli tässä ei ole mitään lisäarvoa. Ainoa asia, jossa tästä pidän, on tämä viraston nimen lyhenne ELA. Ja vielä kysymys komissiolle. Mitä etuja näette täällä olevan PK-alan kuljetus- ja liikenneyrityksille? Vähentääkö tämä byrokratiaa? Helpottaako tämä kenties lomakkeiden täyttämistä tai ehkä lisäbyrokratiaa? Ja minkälaisia kustannuksia jäsenvaltiot joutuvat tässä kantamaan? Ja ovatko nämä kustannukset valinnaisia? Olisiko viranomaisella vain koordinoiva rooli vai ottaisiko se kantaakseen sitten toimivallan kansallisista tarkastuksista ja missä se tulee toimimaan? Kiitokset Zlotowski. Minä kiitän varjoesittelijänä tästä hyvä Liesuate-esittelystä. Asia kaipaa huomiota paitsi, ettei tässä nyt sitten ihan mihin tahansa ryhdytä, koska viraston pitäisi myös toimia tehokkaasti. Tehokkaasti siksi, että kyse on liikennealasta ja muistutan, että päivittäin kaksi miljoonaa tavarankuljettajaa tuolla pitkin Eurooppaa liikuskelee, joten meidän täytyy nyt osata asia hoitaa oikein. Ja näin tästä sitten ihan sisältöongelma, koska minkälaisia sääntöjä tässä oikein luodaan. Minä kyllä kannatan tällaista virastoa ja meidän täytyy tehdä niin, että että se vaikuttaa juuri tarvittaviin oikeisiin asioihin. Mutta ensiksi kysyisin siitä, tiedustelisin sitä, mitä käy, miten käy, jos joku hallitus ei tahdo yhteistyöhön ryhtyä? Mitä sitten tapahtuu tuolle hallitukselle tai joku kansallinen viranomainen näin sitten alkaa ö, olla toimimatta, eli miten tehdään, eikö siis voidaanko tehdä yhtään mitään. Ja sitten toiseksi minusta vaikuttaa merkittävältä seuraava asia, jota en vielä ihan tarkkaan ymmärtänyt, eli onko tässä kyse ikään kuin toisten olemassa olevien virastojen työn uudelleen tekemistä tavallaan, koska meillä on terveys, työterveysvirasto osa olemassa jo. Meillä on sitten muitakin virastoja, vai luommeko me tästä nyt sitten taas lisäviraston, kun meillä on tuo työterveys- ja turvallisuusvirasto, miten sitten teette työtä Euroopan koulutussäätiön kanssa, entä sitten aiotte työolojen yksityiselämän yhteensovittamisviraston viraston kanssa tehdä yhteistyötä. Eli tässä nyt sitten todellakin on kyse työllisyydestä ja työn teosta. Ja minä haluankin nyt tiedustella, miten aiotte toimia valtioissa, joissa työllisyysvirasto tai työ, valvontaviranomaiset ovat jääneet melkoisten talousarvioleikkausten ja erotusten mm, piiriin, koska tällaisia virastoja ei kaikissa oikeastaan ole ollenkaan, tai ne, jos ovat, ei niillä ole juuri minkäänlaisia mahdollisuuksia tehdä työtä. Ja tässä täytyy myös muistaa, ettei tässä mitään hyvien käytänteiden firmaa kukaan kaipaa. Ei siinä ole järjen häivää, koska kansallisella, kansalliset asiantuntijat toki hoitavat tätä jo muutenkin. Eli tämän viraston tehtävä on nimenomaan eurooppalaisen lainsäädännön soveltaminen. Siihenhän tässä pitää pyrkiä. Ja miten se sitten toimii, millä tavalla se sitten so- saa soveltumaan tämän oikeuden, eurooppalaisen oikeuden. Ja sitten lopuksi Tässä komissio näkee viraston tehtävänä työntekijöiden ja ammattiliittojen ja työnantajien ja yritysten välisen sovittelijan roolin. Minulle, minusta tässä on kyllä sitten melkoinen ongelma, kuka sitten palvelee niitä ihmisiä tai auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat uskaltaneet sitten esittää, antaa ilmi tiettyjä yrityks, käytänteitä tai muita vastaavia tai lainsäädännön rikkomuksia. Ja sitten minä vielä puuttuisin siihen, että mikä takaa sen, että virasto konkreettisesti paikan päällä pystyy näitä tutkimuksia ja tarkastuksia suorittamaan. Tässä täytyy tietysti luottaa vahvasti jäsenvaltioiden työhön myös, koska kyllähän tässä on kyse todellakin valvonnan roolin tarjoamisesta tälle virastolle, mutta kuka tässä sitten toimii? Kansallisella tasollahan tässä on toimittu tähän asti, mutta tätä on nyt tarkasteltava uudelleen. En haluaisi, että tässä luodaan jotain virastoa, joka oikeastaan vain on ihan yhtä tyhjän kanssa ja huivuokseen siellä sitten pyörii keskenään. Eli minä haluaisin, että tämä oikeasti toimisi, olisi konkreettinen virasto, joka oikeasti tehokkaasti olisi käytössämme. Kun ajattelemme, millä tavalla ammatit muuttuvat digitalisoitumisen myötä myös, kun lähestulkoon kolmen vuoden välein sitten täytyisi tämä viraston tehtävä taas muotoilla uudelleen, koska maa, ympäristö muuttuu meidän tässä niin huimaa vauhtia. No niin, hyvä Liesoa. Ah, Kaskas Bilbao on tänne saapunut myös, olkaapa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. No, en oikeastaan pyytänyt edes puheenvuoroa, en tiedä oliko tässä jokin virhe, mutta no joka tapauksessa on hienoa, että saimme kuulla selvityksen siitä, mikä on Euroopan työviranomainen. Nämä virastot ja tahot ovat tarpeellisia, mutta kuitenkin nyt tässä on joitakin epäilyksiä liittyen toimivaltuuksiin joita työviranomaiselle olisi tarkoitus antaa, ja näitä komissio ei ainakaan toistaiseksi vielä oikein kuvaillut. Mitkä ovat epäilykseni? Liikenneala ensinnäkin. Lähetetyissä työntekijöissä tässä on yksi mekanismi, joka liittyy jäsenvaltioihin ja viranomaisiin, jotka voivat esittää tiettyjä pyyntöjä muille jäsenvaltioille. Tässä on määräaikoja ja tie- tiedon pyyntöön liittyviä ehtoja. Ja vaikuttaa siltä, että ad hoc mekanismi valtioiden välillä, niin en tiedä, miten se nyt sitten liittyy tämän työviranomaisen toimivaltuuksiin tässä järjestelmässä. Ja toiseksi puhutte myös sosiaalisten oikeuksien pilarista Viittasitte Göteborgin marraskuuhun 2017, jossa hienoa kyllä ensimmäistä kertaa nyt laadittiin luettelo suosituksista jäsenvaltioille. Ja kun te otatte tässä nyt mukaan oikeus, sosiaalisten oike, oikeuksien pilarin, niin mihin tällä tarkkaan viittaatte? Mitä otatte näistä käyttöön? Tässä viitataan liikkuvuuspakettiin ja tässä on tavallaan tällainen kaksinainen järjestelmä käytössä. Ja sitten vielä erityisesti tavoitteista. Halutaan taata parempi tiedon saatavuus. Otetaanko tähän kaikkien jäsenvaltioiden työmarkkinoihin ja aloihin liittyvät tiedot? Ja kun puhutte yhteistyöstä, niin minkälaista yhteistyötä tässä ajatte? Totta kai minä kannatan sinänsä virastoja ja liikennepaketissa aina puolustin eurooppalaisia virastoja ja yhtä yhtenäistä yhteyspistettä. Eikä tässä ole vielä täysin päästy eteenpäin, mutta eivät nämä virastot voivat, voi kuitenkaan ottaa hoitaakseen kansallisten viranomaisten toimia, eli minkälaista yhteistyötä tässä tehtäisiin ja ennen kaikkea minkälaisia valtuuksia tällä virastolla nyt olisi sitten vaatia asioita eri osapuolilta. Ainakin minusta työviranomaisen pitäisi tehdä enemmän kuin vain tehdä yhteistyötä tai kerätä tietoa tai jakaa tietoa. Pitäisikö tuolla katsoa, että pidetään kiinni lainsäädännöstä? Pitää mennä hieman pidemmälle. Tuleeko tästä nyt vain sellainen tietoa keräävä virasto, joka varastoi näitä tietoja, mutta ei voi vaatia mitään? Ja kun eurooppalainen työntekijä kääntyy viraston puoleen, virasto ei kenties voi tarjota sitten kyllä eurooppalaisesti luotettavaa vastausta. Eli tässä pitäisi toimivaltuuksen osalta mennä pidemmälle, ainakin sen osalta, mitä te kuvailitte, että työviranomaiselle annettaisiin. Jos, tai oletteko pohtineet, pohtineet tällaista mahdollisuutta vai onko se sivutettu? Ja tästä haluaisin kuulla teiltä lisää. Miksi tässä ei ole menty pidemmälle? Uskotte, uskotteko, että pitäisi mennä pidemmälle? Pitäisittekö tästä ja voimmeko parlament, parlamenttina auttaa teitä siinä, että saataisiin tästä virastosta vakaampi. Kiitos. Bilbao. Kiitokset Bilbao. Ja seuraavaksi vielä yksi puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission ehdotus on Euroopan parlamentin pitkän taistelun hedelmää, että voitaisiin paremmin sosiaalista lainsäädäntöä soveltaa ja edustaa työntekijöitä. Ja tässä nyt on sellainen vaikutelma, että, tästä pyritään että tässä ei ole onnistuttu. Mutta komission ehdotus astuu voimaan 2018 ja 2019 sitten viranomainen käynnistäisi työnsä. Onko tämä nyt realistista, kun ajatellaan nyt, kuinka paljon lainsäädäntöä tässä vaalikauden lopussa on tulossa – Tässä tämä on kuitenkin vielä kistanalainen ja, ja nyt ymmärsin sen, mitä edustaja Bilbao sanoi tästä asiasta. Miten voitaisiin tehdä tai saada aikaiseksi yhteys äh, työviranomaisten ja tämän rekisterin kautta ja viranomainen ei kuitenkaan tässä äh, toimi kansallisten viranomaisten kanssa ja pitäisikö antaa sille mahdollisuuden tehdä päätöksiä kansallisella tasolla, esimerkiksi silloin, kun kansallinen viranomainen on konfliktissa toisen kanssa tai jos ei ole esimerkiksi kunnioitettu tietojen vaihtoja, joita yritämme nyt tässä liikkuvuuspaketissa määritellä. Hienoa, että tämä teksti on, mutta siihen pitää saada lihaa luiden ympärille, jotta se todellakin on sitten toimintakykyinen. Kiitos. Kiitos tästä Rövo ja sitten Bach, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että tähän tarpeellisuuteen ei varmastikaan tarvitse enää puuttua. Tässä lähes kaikki tätä korostivat liikenteessä Tämä tuo paljon lisäarvoa, mutta tässä on kuitenkin olemassa se vaara, että tämä viranomainen saisi todella paljon tehtäviä hoitakseen ja niin kuin lukuisat puhujat sanovat aikaisemmin, kun ajatellaan täytäntöönpanoa voimavaraa, niin sitä sillä ei olisi, joten pelkäänpä, että lopussa tästä tulee hampaaton tiikeri. Meidän parlamenttina täytyy tätä parannella, tietäen, että neuvosto sitä ei kuitenkaan tule tekemään. Kysymykset menevät hiukan saman suuntaan kuin mitä puheenjohtaja Karima tässä, ilman että niistä etukäteen olisimme puhuneet. Mutta kysymykseni kuuluu myöskin, että miten yhteistyö olemassa olevien virastojen kanssa toimii? Onko tässä tarkoitus siirtää näitä töitä tai tehdä yhteistyötä, miltä se käytännössä näyttää? Ja sitten kun ajatellaan jäsenvaltioiden viranomaisia, tämä on mielestäni ratkaiseva kysymys. Olen hiukan pettynyt esittelijän kantaan. Jos ymmärsin oikein, hän sanoi, että tässä nyt kansallisia toimivaltuuksia ei aseteta kyseenalaiseksi, mutta se on kuitenkin avainelementti. Viranomaisilla täytyy olla sellaiset valtuudet, että jos jäsenvaltiot eivät halua ryhtyä toimenpiteisiin, että se voi kuitenkin toimia. Olen turvallisuuspaketissa esittelijä, kun siellä puhuttiin erän toimivaltuuksista ja teemme pitkää työtä, että jos se ei ole ainoastaan sovittelija, vaan että se todellakin voi toimia silloin, jos kaksi jäsenvaltioita ei halua, niin silloin eralla täytyy olla viimeinen sana ja näin täytyy olla tämänkin viranomaisen kohdalla. Eli tämä täytäntöönpanovoima voima on mielestäni kyllä tässä äärimmäisen tärkeä kysymys. Kiitos. Kiitos, Bach. Ja vielä yksi puheenvuoro Rike, olkaa hyvä. Niin, kiitokset. Minulla olisi yksi kysymys komission suuntaan. Mikäli miten tässä toimitaan, kun varsinaista toimivaltuutta unionilla ei ole perustamissopimuksissa? Oiko tässä sitten voitaisiin miettiä onko tällaisia erityisiä täytäntöönpanovelvollisuuksia tai pakottavia toimien, pakottavien toimien määräysmahdollisuuksia tällä virastolla alkuunkaan, kun perustamissopimuksissa ei tällaista ole unionin toimivaltuuksiin määritelty. Tässä tietysti voidaan kaikenlaista asiakirja-aineistoa kerätä ja käytänteitä vaihtaa ja niin poispäin, mutta millä tavalla sitten virasto voisi yhtään mitään rikko, rikkomuksia ryhtyä rankaisemaan tai korjailemaan mitään tilannetta tai sitten määritellä seuraa? seuraamuksia. Tässä monet muutkin kollegat ovat ikään kuin viitanneet tähän asiaan ja miettineet sitä, että olisivatko jotkut toiset keinot kuitenkin vähän tehokkaampia. Kiitos. Kiitos tästä Rikeen. Ilmeisesti muuta sanottavaa ei ole. Kysyttävää on kuitenkin reippaalaisesti herra Liesualle. Eli olkaapa hyvä. Voitte yrittää nyt sitten vastata näihin kysymyksiin. Kiitos. Niin minä kuitenkin pidän tätä aika myönteisenä niin tässä, niin tässä puuttuisin muutamiin kohtiin, joihin jo viittasitte, eli voiko tämä päällekkäisesti toimia muiden virastojen kanssa. Seuraavat kaksi kohtaa paljon on erilaisia toimia, jotka kuuluisivat viraston tehtäväkenttään, ja jotka sitten tosiaan tuolla työllisyyspääosastossa kuuluvat kollegoiden työhön, esimerkiksi tuo ilmoittamaton työ tai lähettää, lähetetyt työntekijät ja niin poispäin. Eli kaikki nämä asiat jo nykyiselläänkin kuuluvat tuonne työllisyyspääosastoon ja voisivat saada sitten entistä parempia tuloksia tästä virastosta yhden viraston tehtävän tehtäväpiiriin kuuluessaan. Ja sitten jos ajatellaan kansallisia viranomaisia, niin ei mitään päällekkäisyyttä pitäisi olla, koska kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset tietysti ovat ensimmäisessä vastuussa täytäntöönpanossa ja niiden täytyy sitten yhteistyöllä täydentää tätä työtä yhteisellä virastolla kansalliselle tasolle. Ja sitten neuvostossa tosiaan ollaan aikaisessa vaiheessa keskusteluissa, mutta jos ajatellaan vaikka tuota yhteistä, yleistä näkemystä 2012 kaikkien kolmen toimielimen välillä, niin tämä heijastelee kyllä jäsenvaltioiden henkeä ja tässä sitten tähän varauksellisesti myös Slovotski on suhtautunut asiaan siitä, ettei tarvittaisi yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä sen kummemmin, sillä yhteistyö jo toimii hyvin. Jos viittaisi nyt tässä yhteen kohtaan esityksessä, niin ei tämä kyllä pidä paikkaansa, kun ajattelemme, miten jäsenvaltioiden täytyy järjestää kuusi tarkastusta yhteistyötä siihen vaaditaan jäsenvaltioiden välillä tällaisten tarkastusten järjestämiseksi. Ja palveleeko tämä sitten pk-yrityksiä tai yrityksiä ylipäätään? No kyllä, koska se mitä pyrimme nyt sitten saamaan aikaan, niin kyse on älykkäämmästä ja järkevämmästä täytäntöönpanosta. Me pyrimme vähentämään taakkaa, jota yritysten harteille on sälytetty näin siis muodollista hallinnollista taakkaa on tarkoitus vähentää ja sitten täytäntöönpanoa tehosta nimenomaan sillä, että jäsenvaltioiden välinen yhteistyö parantuisi. Hyvä puheenjohtaja, tekin esititte useamman kysymyksen pommitustyyliin, eli mitä jos jäsenvaltiot eivät halua osallistua tähän yhteistyöhön ja kuten jo sanoinkin, niin ei ole oikeastaan olemassa tällaista pakottavaa pakottavia keinoja, joita virasto voisi käyttää. Kuitenkin sanoinkin teille jo, että asetusehdotuksessa, mikäli jäsenvaltiot kieltäytyvät osallistumasta tällaisiin valvontakeinoihin, niin, niin täytyy, se täytyy perustella kyllä oikein tarkoin. Eli ei tässä siinä mielessä tosiaankaan ole kyse mistään viranomaisen pakottavien toimien keiton käytö, keinon keinojen käytöstä. Ja sitten yht, muo, suorat vaikutukset muihin virastoihin ei sellaista suoraa ole, mutta tietenkin tämä viraston täytyy tehdä yhteistyötä lukuisien muiden virastojen kanssa. Ja tässä esityksessä niin jo sanoinkin, että meillä on tuollainen neuvoantava ryhmä, joka näitä operatiivisia tehtäviä valmistelee ja tuossa ryhmässä jäsenvaltiot ovat sitten mukana ja erityisesti myös jo olemassa olevat virastot, jotta voitaisiin sitten nähdä, millä tavalla yhteistyötä voidaan niiden välillä tehdä siinä vaiheessa, kun virasto on perustettu. Totta kai tuo resurssikysymys on ongelma. Me olemme miettineet liikkuvuuspaketin yksi yhteydessä vaikutusten arvioinnissa tätä asiaa kyllä. Tässä kyse on jäsenvaltiotason päätöksistä. Virasto voi pyrkiä sitten auttamaan käyttämään näitä varoja järkevämmällä tavalla, vaikka tietysti varo, varoipäätökset sitten ovatkin jäsenvaltion hartoi, harteilla. Ja sitten tässä on ajateltu sitä, ettei tämä virasto jumiudu mihinkään, kangistu mihinkään kaavoihin, vaan se pitää muuttua jatkuvasti ympäristön muutoksissa ja tässä on kyse sitten viiden vuoden uudelleentarkastelukaudesta sen jälkeen, kun virasto on perustettu. Eikä tämä tarkoita sitä, että kaikki olisi missään tapauksessa valmista jo heti alkumetreillä. Johdantosan kappaleessa kahdeksan tästä on sanottu ja me olemme omassa pääosastossamme kyllä jo selkeästi antaneet osviittaa siitä, millä aloilla virasto voisi toimia. Esimerkiksi tuo 1071 eri ammattiin pääsystä vastaava direktiivi esimerkiksi ja myös liikkuvuuspaketissa numero yksi on olemassa tuollainen yhteistyöjärjestelmä jäsenvaltioiden välille ja virasto voisi sitten auttaa todellakin jäsenvaltioiden virastoja tekemään paremmin yhteistyötä. Ja nyt sitten, mikä tämä viraston varsinainen vahvuus on, koska kyse ei ole unionin ydintoimivaltuuksista. Ja nyt olemme siis sosiaaliasioissa tietenkin, joka kuuluu sitten tuonne työllisyys pääosastopiiriin. Se on selvää, että kyse on hyvin jaetusta toimivallasta unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Se on toki totta, ja näin me olemme pikemminkin yhteistyön piirissä emmekä muu, muun tyyppisessä toiminnassa. Jos ajatellaan sitten vaikkapa liikenneasiaa, niin kyllähän se tavarakuljetukset ja muut kuuluvat itse asiassa unionin yksinomaiseen toimivaltaan, eli tässä on eroja näiden toimivaltuuksien välillä. Ja siksi me, meillä unionissa on aika lailla reipas toimivallan käyttömahdollisuus esimerkiksi kuljetuskysymyksissä ja liikennealalla. Mutta tämä on tietysti myös poliittinen valintakysymys. Mutta yleisluonteisesti näin vastaisin ja vielä Bilbaolle. Toiveenne on kirjattu ylös. Ja Hövolle samat sanat siitä, miten te haluaisitte näitä toimivaltuuksia ja pakottavampia keinoja sitten entisestään vahvistaa. No tämä nyt on komission tekemä ehdotus tällä tällä erää ja katsotaan sitten toimielinten välisissä neuvotteluissa, miten neuvostossa ja parlamentissa käy, mikä on sitten tuo varsinainen lopputulos. Kiitos. Kiitos tästä. Hyvä liesua. Ja näin. Olemme käyneetkin jo keskustelua tästä. Ja tämä asia päätyy sitten meidän valiokunnantaamme uudemman kerran todennäköisesti syyskuussa. Eli meillä on tässä kyllä aikaa sitten pureutua asiaan uudelleen. Kiitokset hyvä Liesua esityksestänne. Ja nyt täytyy pitää sitten pikku tauko, koska me olemme päässeet vauhdikkaasti eteenpäin. Mutta ei mikään, mitään pitkää taukoa kuitenkaan vain 20 minuuttia. Ja sitten hetkinen, kuunnelkaapa vielä. Kello 11 suljetuin ovin jatkamme. Me käymme komission jäsen Bulgin kanssa keskustelua talousarvioasioista ja erilaisista liikennepaketeista kello 11 tässä samaisessa salissa ja suljetuin ovin tuo keskustelu käydään. Kaikki edustajat toivottavasti saapuvat paikalle, eli jatkamme sitten täällä parinkymmenen minuutin kuluttua.